kanssa me olemme valmiita tekemään mitä tahansa, jotta UAEn viranomaiset ratkaisevat tämän tilanteen todella nopeasti. Kiitos. Kiitos, hyvä komissaari. Meillä on seitsemän päätöslausumaesitystä. Niistä äänestetään kello 11.30. Siirrymme seuraavaan kohtaan. Esityslistalla tyttöjen syrjintä Pakistanista. Pakistanissa erityisesti Malala Yousafzain tapaus. Puoleksi toista minuutiksi annan puheenvuoron Rova Gomesilla. ataque dos Talibã a Malala Yousafzai acordou o mundo para a tragédia que é a vida das mulheres. Tällä tyttöä vastaan hyökättiin. Tämä osoitti tämän tragedian, sen tila, tragedia, tra, tragedia, joka koskee maan naisia ja tyttöjä. Tämä, tämä ö, toiminta oli itse asiassa islamin vastainen. Taliban ja Tämähän on tapahtunut Pakistanissa ja Afganistanissa näkyy että naisilla ei ole mitään, oike- mitään asemaa yhteiskunnasta, niitä vaan heitä voistetaan perusoikeudet ja oikeus koulutukseen, he eivät voi rakentaa omaa elämäänsä yhteiskunnassa. Tra- Malalin tragedia ravisti koko maailmaa ja se ravisti Pakistania. Oli suuri solidaarisuuden aalto tämän tytön puolesta ja hänen niin sanottu rikoksensa oli, että hän halusi käyttää omia oikeuksiaan, eikä tämä voi johtaa siihen, että kaikki vaan vaietaan kuoliaaksi. Tämä, tähän täytyy saada loppu ja sotilaalliset ja siviiliviranomaiset, niiden täytyy etääntyä näistä yhteyksistä Talibaniin. Ja meidän täytyy huolehtia siitä, että kansaa suojellaan näitä, tätä suvaitsemattomuutta ja uskonnollista väkivaltaa vastaan, joka erityisesti kohdistuu naisiin ja tyttöihin. Euroopan unioni ei voi jatkaa näissä suhteissa tällä pohjalla. Ja EU ei voi investoida tällaiseen maahan, jonka hallitus ylläpitää liittolaissuhteita Talibaniin. Ja kuten sanottu, ja se, siellä lapsilla ei ole mahdollista päästä kouluun. Lapset naitetaan ja naiset naitetaan nuorina ja sen jälkeen aseelliset ryhmät salakuljettavat niitä paikasta toiseen ja niistä tehdään kamikatse hyökkäjiä ja tämä on elämästä muodostunut melkein sotilaallista todellisuutta. EU on nyt mobilisoitunut, sen täytyy tehdä jotain Pakistanin suhteen. Kiitos. Sen jälkeen edustaja Provera. Grazie, presidente. Oceanita. Kiitos, puhemies. Tämä on ala-arvoista. Tämä syytös on tullut Talibanilta, koska Malala pyysi koulutusta pakistanilaisen tytöille. Tämä ala-arvoisuus törkeätä. Oli se tekosyötä, annet, voitiin ampua tätä tyttöä päähän ja olkapäähän. Tämä Talibanien hyökkäys ei ole vain uskonnollisesti motivoitunut, se, sillä pyritään todellakin poistamaan keskeiset perusoikeudet ja kielletään naisten ihmisarvo, ihmisoikeus ja oikeus koulutukseen. Tässä on se sivilisaatioelintapa, jota talibanit ehdottavat muslimeille. Siinä todella halveksitaan elämää, omaa ja muiden elämää. Ja me tietysti tuomitsemme nämä raukkamaiset teot, nämä ää, ää, mielipuoliset teot, mutta koko islamilainen maltillinen maailma – on yhdistynyt meidän ääneemme tuomitessaan tämän rikoksen, koska tässä on todella kyse siitä, että halutaan jakaa jotakin. Tämä tilanne on kestämätön. Kiitos edustaja Provera. Edustaja Kiene, yksi minuutti. Kiitos. Nyt puhumme Malala Yousafzain tilanteesta. 14-vuotias tyttö, jota Taleban ampui 90. koulumatkallaan. Todellakin päähän ja olkapäähän hän vahingoittui vakavasti. Totta kai EP on vahvasti Malalan perheen tukena haluamme antaa tämän päätöslauselman. Ja tässä Taleban on ilmoittautunut eh, iskun tekijäksi ja Taleban on jopa sanonut, että mikäli Malala toipuu, Taleban iskee uudelleen ja aikoo tappaa hänet. Naiset ja tytöt kärsivät kotiväkivallasta, pakkoavioliitoista ja kaikesta muusta. Ja tässä todella väkivallan teot tyttöjä ja naisia kohtaan jäävät myös rankaisematta Pakistanissa. Ja tässä sitten hallitus katsoo silmien läpi näitä väkivallan tekoja. Lapset eivät pääse kouluun, lasten pitäisi saada parempi koulutus kuin, kuin vanhempansa ja jos sitten koko suku estää tyttöjä varsinkin menemästä kouluun, niin se on todella vakavaa ja todella pöyristyttävää. Kiitos. Edustaja Czarneski, yksi minuutti. Puhemies, hyvät naiset ja herrat, tämä ei ole vain mikään yksittäinen tapahtuma, tämä ei ole mikään poikkeus, vaan tämä on hyvin kivollisen traaginen tapaus. Se on tapaus joka periaatteessa voi toistua, ei pelkästään tuossa maassa, vaan koko tuolla alueella. Yhden asian pitäisi olla selvää. Meidän pitäisi lausua ääneen, mistä me yleensä vaikenemme. Suuri osa tuota yhteiskuntaa hyväksyy Talibanin ja sen äh, harjoittaman käytännön. Ja se on se todellinen draama koska se vaikuttaa suuresti myös tämän maan tulevaisuuteen ja koko alueen tulevaisuuteen. Haluaisinkin, että me että teemme selväksi liittolaisillemme myös Euroopan ulkopuolella, jotka ovat tekemissä Dalibanin kanssa. Meidän pitää esittää kysymys, että toimivatko nämä oikein koska usein katsotaan poliittisia etuja eikä ihmisoikeuksia. Kiitos. Edustaja Lambert, yksi minuutti. Thank you, President. I think we've seen... Kiitos puhemies. On selvää, ettei ole helppoa nousta Talebanin kaltaisia voimia vastaan, jos lähimmäiset ovat uhattuja, jos Talebania uhkaa tai uskaltaisi nousta vastaan. Malala on ollut todella urhea tyttö ja tytöt ja myös pojat Pakistanissa, jotka eivät pääse koulutukseen. Se on todella vakavaa ja kyllähän Pakistanissa on tämän tapauksen takia herännyt huoli ja herännyt, nämä asiat ovat tulleet esille ja meidän tulee näitä muutospyrkimyksiä tukea. Tässä Taleban on asettanut lakeja Pakistanin, jono sitten on koulutus on uhka Pakistanin Taleban voimille ja meidän täytyy nimenomaan koulutusta tukea. Nythän olemme huomanneet, että Talibanin valta-alueella Pakistanissa on hyökätty kouluja vastaan todella runsaasti. Meidän täytyy kaikin tavoin edistää koulutusta ja oppimista Pakistanissa, jotta kaikki lapset pääsevät Pakistanissa kouluun ja tämä sor- sortotoimi loppuu. Kiitos. Edustaja Benion yksi minuutti. Kiitos puhemies. Tämä yhteinen aloite tuomitsee tämän brutaalin hyökkäyksen ä, työtä tyttöjä vastaan, Malalaa vastaan. Ja haluan ensinnäkin onnitella tästä, kiittää tästä lääketieteellisestä avusta, joka annettiin paikan päällä. Tiedän, että myös Birminghamilainen sairaala on ollut tässä mukana. hän olisi äh, muutama päivä sitten hoidettavana. Maalalla taistelee rohkeasti oikeus, oikeutensa puolesta saada koulutusta. Meidän täytyy tarkastella Pakistanin tilanteet, jossa 7 miljoonaa lasta on poissa koulusta ja lapsia pakotetaan avioliittoon ja pakkotyöhön, ja se on selvä, koska erityisesti vanhemmilla ei ole mahdollisuuksia lähettää erityisesti tyttöjään kouluun. Pitäisi kuitenkin kunnioittaa lasten oikeutta peruskoulutukseen, perusopetukseen. Muuten vaihtoehtona on nuorison radikalisoituminen, e, koska Pakistan on suvereni valtio ja EU ei voi sanoa sille, mitä se pitää tehdä, mutta meidän täytyy tukea tätä maata sen vaikeassa tilanteessa, miten kukaan voi pitää kohtuullisena tytön tappamisena, koska hän haluaa käydä koulua. Ja me tuomitsemme sen ja ainoastaan Taliban on näin äh, hullu kuin se on. Edustaja Murphy, yksi minuutti. Uh, Kiitos puhemies. Aluksi haluaisin ilmaista kunnioitukseni Malalalle. Hän on ollut todella urhea tyttö puolustaessaan oikeuttaan koulutukseen. Talebanin isku osoittaa, miten hankala Pakistanin naisten ja tyttöjen tilanne on. Sehän on arvioitu maailman kolmanneksi vaarallisimmaksi maaksi naisille ja tytöille. Kouluihin kohdistuu iskuja radikaalit ryhmät ovat entistä vahvempia. Ja totta kai tavalliset kansalaiset kärsivät aina eniten ja erityisesti naiset. He joutuvat Pakistanin tilanteen uhreiksi. Emme tietenkään voi erottaa tätä tilannetta Afganistanin tilanteesta. Ja takapajuiset Taleban voimat ovat siellä vallalla ja niitä, tätä asiaa pitää tarkastella yhdessä Afganistanin tilanteen kanssa ja muistaa, että tuhansia ihmisiä on kuollut. Yhdysvaltain viimeaikainen raportti osoittaa, että numero numerot ovat todella vähäisiä, kun ajatellaan, miten vähän näitä kapinallisia on kuollut. Ja osalli osoittaa, että täytyy tuoda todellakin tehdä kaikkemme, jotta Pakistanin raaka sota saadaan loppumaan. Kiitos, siirrymme puolueryhmän. Aha, sininen kortti. Edustaja Murphy, hyväksyttekö sinisen kortin edustaja Tanokilta? Edustaja Tanok, olkaa hyvä. Murphy. Herra Murphy, voitteko ystävällisesti selittää, mitä USAn invaasio Afganistanisessa, että miten se, sehän oli kosto New Yorkin hyökkäyksessä, jossa tapettiin 3000 ihmistä, miten se liittyy tähän äh, nuoren, nuoren tytön murhayritykseen, millä tavalla tämä, nämä liittyvät yhteen koska te puhutte kovasti imperialismista. Tämä on täydellistä hulluutta yrittää yhdistää näitä. Selittäkää itsenne tälle talolle. I will quite easily explain. Se on helppoa, kiitos vain kysymyksestä. Luenpa tästä nyt uudelleen yhdysvaltalaisen raportin, jossa todetaan, että osoitetaan, että tässä on pyritty tekemään, että tällaiset epävakivaltaiset voimat voittaisivat. Se, että Afganistanin ja Pakistanin tilanteet ovat yhteneväisiä, koska ne yhdessä rekrytoivat ihmisiä radikaaleihin, ihmis, radikaaleihin islamistiryhmiin. Ne ovat samat ryhmät, jotka sortavat ihmisiä molemmissa maissa. Sama ryhmä yritti tappaa Malalan. Se on tosi tilanne tuo noissa maissa. Ja voidaanko tässä nyt perustella Afganistanin jatkuvaa miehittämistä ja eihän se, että tässä nyt yh, ei tätä voida yhdistää suoraan syyskuun 11. päivän hyökkäyksiin ainoastaan. Siirrymme ryhmiin. Rouva Korhola, yksi minuutti, olkaa hyvä

puhemies. 9. päivä lokakuuta 14-vuotias tyttö yritettiin tappaa. Hän loukkaantui vakavasti, koska oli puolustanut tyttöjen oikeutta käydä koulua. Taliban on jo ilmoittanut, että se tappaa kaikki ne, jotka kääntyvät Pakistanin lakia vastaan. Malalasta on tullut sankari, joka on uskaltanut nousta hallintoa vastaan. Viime vuonna 126 iskua kohdistui kouluihin. Tämä on hurja luku ja viime aikoina Pakistanin hallitus on säätänyt lakeja, joilla yritetään suojata kouluja, mutta täytäntöönpano vie vielä vuosia. Sen takia EUn pitää antaa kaikki tukensa Pakistanille, jotta se voi noudattaa kansainvälisiä standardeja ja sitoumuksia ihmisoikeuksien alalla ja kaikilla kansalaisilla pitää olla samat oikeudet. Kiitos vihreistä. Rouva Kilniilsen, olkaa hyvä. Merci, Kiitos puhemies. Jos ei anna kyniä näille nuorille, terroristit antavat heille aseita. Nämä ovat Malalan sanat, joka 14-vuotiaana ymmärsi täysin, miten lasten ja nuorten koulutus on taistelu vanhakantaisuutta vastaan. Tästä on tullut symboli nyt kaikille. Me haluan muistuttaa, että tämä tilanne on kestämätön, sitä voidaan hyväksyä. Tytöt elävät päivittäin näissä peloissa he ovat päivittäisiä uhreja, eikä se enää ole sanomalehtien etusivulla niin kuin kymmenen vuotta sitten. Jos, jos halutaan puolustaa sotilaista välintonua, niin silloin kyllä se aina syynä on sitten naisten vapautumisen takaaminen, mutta ei pidä unohtaa näitä naisia. Tämä on viesti, jota eh, afgaaniparlamentaarikot ovat tulleet meille tuomaan meille pari viikkoa sitten Euroopan parlamenttiin. He pelkäävät, että vuonna 2014 sen jälkeen ISAFin joukot ovat jo vetäytyneet pois niin kaikki viime vuosikymmenen heikot saavutukset muuttuvat siten, että se Afgaani neuvot, Afgaanin hallitus aloittaa neuvottelut Talibanien kanssa, mutta tässä on käytäntö, joka on aivan toiselta aikakaudelta. EU pitäisi tukea paikallisia naisten yhdistyksiä, jotka taistelevat, jotta koulut pysyisivät avoimina. Kiitos. Kiitos Rova Kilnilsen. Yksi minuutti edustaja Nicholson. Thank you very much, President. Kiitos, herra puhemies. Aloitan toivomalla Malalalle pikaista toipumista. Tämä nuori tyttö on osoittanut, osoittanut hurjaa urheutta, vaikka hän on vasta 14-vuotias. Hän on taistellut pakistanilaisten tyttöjen koulutuksen puolesta. Sen pitäisi olla meidän kaikkien asialistallamme. Kuten miljoonat tytöt ympäri maailmaa, Malalakaan ei päässyt kouluun ja tämä on asia, jota me pidämme itsestään selvänä, mutta se ei, todella, mutta se ei todellakaan sitä ole. Ja oikeus koulutukseen kaikille tytöille on meidän tärkeä tavoitteemme. Se on entistä suurempi ongelma monissa maissa, erityisesti tyttöjen kohdalla. YK on vuosituhat tavoitteet pitää saada täytäntöön. Me emme voi sallia sitä, että tällaista tapahtuu. Malalan tapaus ei saa toistua. Me, meidän pitää tehdä kaikkemme, jotta tytöt pääsevät eroon tällaisesta jokapäiväisestä väkivallasta. Toivon, että Pakistanin kaltaiset maat, jotka ovat tehneet sitoumuksia, ovat sitoutuneet antamaan koulutusta myös tytöille, että ne todella noudattavat näitä tehtyjä sitoumuksia. Ja minusta Euroopan toimielinten pitäisi tehdä kaikkensa, jotta nämä tavoitteet toteutuvat. Belder. Edustaja Belder, yksi minuutti, olkaa hyvä. Dank u wel, meneer de voorzitter. Kiitos, arvoisa puhemies. Aivan kuten kollegani Nicholson, minäkin haluaisin ilmaista toivomukseni siitä, että Malala todella toipuisi täydellisesti vammoistaan. Toivotan hänelle kaikkea hyvää. Ja tämä on todella järkyttävä, miten huonolla tololla Pakistanin koulutusjärjestelmä on. Monet vanhemmat lähettävät lapsensa madraseisiin, mitkä ovat ilmaisia, mutta ne noudattavat, nämä koulut noudattavat jihadilaista opetusohjelmaa, opettavat sitten äm, suvaitsematonta ajattelua ja islamilaisia oppeja. Joten ongelma on se, että kunnolliselle koulutusjärjestelmälle ei ole löytynyt tukea ja rahoitusta.

Hyvä puhemies, minä olen samaa mieltä kuin ne, jotka ovat hyökänneet nämä ääriliikkeen hyökkäykseltä 14-vuotiaista tyttöä vastaan. Hänestä on tullut symboli nuorten naisten oikeuksien liikkeelle. Pakistanin hallituksen pitäisi toimia kiireellisesti voidakseen turvata tämän nuoren tytön turvallisuuden, kaikkien ihmisoikeustaistelijoiden turvallisuuden. Tämä on barbarimainen teko. Se osoittaa, että äärivoimat ovat valmiita kaikkiin keinoihin, jopa valmiit tappamaan lapsia, jotka ovat heidän radikaalia linjoja vastaan. Tässä blogissaan tyttö kertoi tästä traumaattisesta kokemuksestaan samalla kun hänen alueensa on Talibanin hallussa, jossa on tuhottu tuhoja tytöille varattuja, tuhansia tytöille varattuja kouluja. Tässä meidän täytyy pystyä saamaan lopettamaan tämä naisin kohdistuva äh, vaino, ja me, jotta tytöt pääsisivät yhtäläisiin oikeuksiin koulutuksen periin niin kuin pojat, ja voisimme taata koulujen avoimina pysymisen EU, pitäisi, sillä pitäisi velvollisuus tuomita vielä tiukemminkin tämänkaltaiset Taliban ja terroristiteotkin. Kiitos. <coughs> Kiitos. Siirrymme Catch the Eye. Osaan menettely ilman puheenvuoroon. Edustaja Van Collin. We as the European Union. Kiitos. Euroopan unionilla on velvoite suojella kaikkien kansalaisten perusoikeuksia. Ei riitä, että teemme näin kaikissa jäsenmaissamme. Meidän tulee ajaa näitä oikeuksia myös Euroopan unionin ulkopuolella. Meidän velvollisuutemme on vaatia kaikkia maita kunnioittamaan ihmisoikeuksia, myös Pakistanin naisten ja tyttöjen. Malala oli 14-vuotias, kun Taleban yritti hänet tappaa, koska hän oli taistellut tyttöjen oikeuksien puolesta. Tämä on räikeä osoitus tyttöjen ja naisten sortamisesta Pakistanissa. Meidän täytyy saada Pakistanin sellainen lainsäädäntö, joka tukee tyttöjä ja naisia. Meidän täytyy osoittaa Pakistanille, että tämäkään ei vielä riitä, koska kansainväliset indeksit osoittavat, että Pakistan on maailmassa kolmanneksi vaarallisin paikka naisille ja tytöille. Meidän täytyy antaa tukea rahoitusta ja kehitysapua Pakistanille, jotta Pakistanissa voidaan todella varmistaa kansalaisten perusoikeudet kaikille kansalaisille. Pakistanin pitää pystyä tarjoamaan naisille ja tytöille asianmukaista koulutusta ja turvalliset elinolosuhteet. Kiitos, edustaja Makovei. Vajesku. Puhemies, meillä oikeus koulutukseen kuuluu kaikille ja se täytyy taata. Syrjintä sukupuolen mukaan se täytyy tuomita. Talibanin toiminta Pakistanissa vaarantaa sisäisen turvallisuuden, mutta myös tulevaisuuden kehityksen. Ja pelkästään vuonna 2012 oli Taliban konfliktin myötä 250 koulua, jotka tuhottiin ja 750 on vahingoittunut. Ja on, tämä on huolestuttavaa, että viranomaiset ovat, niin täytyy turvata tällaiset koulutuslaitokset ja minua huolestuttaa erityisesti on hyökkäyksiä jatkuvasti nuoria ihmisiä kohtaan, jotka yksinkertaisesti haluavat mennä kouluun. Nämä hyökkäykset ovat äh, uskonnollisesti motivoituneita, mutta en usko, että uskonto on olemassa, että sen nojalla voitaisiin kieltää naisten oikeuskoulutus. Ja äh, Pakistanin viranomaisten täytyy ryhtyä toimenpiteisiin tällaisten hyökkäysten välttämiseksi tulevaisuudessa ja jotta tasavertainen mahdollisuus koulutukseen taataan miehille ja naisille. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi Kaima, yksi minuutti. Señora Kadenbach. Kadenbach, yksi minuutti. Niin, arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, viime vuosina on ollut koko joukko tilanteen kärjistymistä tyttöjen ja naisten tilanteen suhteen Pakistanissa. Ihmiset, jotka ovat nähneet tämän tilanteen vuosien ajan ovat kertoneet monien ihmisten kohtaloista ja siitä, miten tyttöjä pidetään erossa koulunkäynnistä ja miten myös nuoria naisia avioliiton kautta otetaan pois työelämästä. Siitä huolimatta, että siellä on erilainen oikeusperusta, on kuitenkin väärin, että naiset ovat riippuvaisia vanhemmista veljistään tai aviopuolisoistaan. Pakistanissa on, ovat asiat menneet eteenpäin, mutta siellä myös lait, joita siellä säädetään, ne täytyy myös panna toimeen. Ja tämä tapaus, josta juuri nyt puhumme, Malala Yousafzain tapaus, on aivan kauhistuttava tapaus. Meidän täytyy pystyä ihmisoikeuksia ja kansalaisoikeuksia Pakistanissa edistämään. Meidän täytyy ottaa ne askeleet, joita siellä on parlamentaarisella tasolla tapahtunut. Meidän täytyy ottaa ne vakavasti, mutta ennen kaikkea jatkaa työtämme. Kiitoksia sitten Ojulan yksi minuutti. This spring I was... Kiitos. Tänä keväänä olin laatimassa julkilausumaa koulutuksesta Pakistanissa Äh, Malala Yousafzain tapaus osoittaa, että suvaitsemattomuus ja syrjintä, joihin viittasimme tuolloin, ovat todella vielä läsnä Pakistanissa ja että Al-Qaida ja Taliban terrorisoivat koko yhteiskuntaa, jotta demokraattinen ja tasa-arvoinen kehitys ei voisi jatkua. Haluaisin esittää surun valitteluni äh, Malalan perheelle ja äh, todella haluaisin myöskin pyytää kaikkia viranomaisia tämän hyökkäyksen tuomitsemaan. Kysymys on ihmisoikeuksien ymmärtämisestä ja kehottaisin Pakistanin viranomaisia toimimaan ähm, tällaista toimintaa vastaan. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Chanuk yksi minuutti. Puhemies, kaukkamainen hyökkäys Malali Jufsaita vastaan oli tuolle barbaarinen. Tässä hyökättiin 14-vuotiaasta tyttöä vastaan, joka oli pelkästään puhunut sen puolesta, että tytöt saisivat käydä koulua. Pakistanin hallitus ei pysty suojelemaan omia kansalaisiaan tällä hetkellä toiminnalta. Ja ikävä kyllä Pakistanissa on myöskin kristillisiä ministereitä, joihin kohdistetaan väkivaltaa, koska he vastustavat talibanien filosofiaa. Ja esimerkiksi siellä yritti tappaa ensiavuan antajia, jotka hoitivat tyttöä tuomio, tämä on tuomittu ympäri maailmaa ja Pakistaniin on kohdistunut tuomioita ja ihmiset ovat kauhuissaan Maladin kohtalosta ja myöskin monet muslimijohtajat Pakistanissa. Olen ylpeä siitä, että hän nyt toipuu ja häntä hoidetaan Birminghamissa yhdistyneessä kuningaskunnassa. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi kukan yksi minuutti. Arvoisat kollegat, hyvä puhemies, minä haluaisin <clears throat> tukea tätä nuorta naista, tätä tyttöä, josta tuli naisten oikeuksien puolisen taistelun symboli Pakistanissa. Malala Yousafzai on vasta 14-vuotias, mutta hyvin rohkea, tyttö ja niinpä hänestä tuli talibaneille kauhistus. Naisten oikeudet ja naisten oikeus koulutukseen on myös kauhistus monille islamilaisille yhteiskunnille ja sehän ei meitä yllätä. Mutta se, mikä tässä voi yllättää, on, että nämä yhteiskunnat voivat mennä noin pitkälle, että me voivat mennä niin pitkälle, että ne hyökkäävät 14-vuotiaita tyttöjä vastaan asein lapsia vastaan, jotka eivät halua mitään muuta kuin puolustaa omaa oikeuttaan koulutukseen ja koulunkäyntiin, mutta tämä viittaa myös siihen, että Taliban on heikkenemässä, kun se ei tällaisia oikeuksia voi suos- suosia. Kiitos, tämän Lamstor, yksi minuutti. Kiitoksia. Haluaisin todella, että tämän tyyppisiä tapauksia pitäisi käyttää siihen, että mietitään, onko monikulttuurisuus oikea ratkaisu. Monikulttuurisuus on epäonnistunut ja aikaisemminhan sanottiin, että kaikki keskustelut ovat samanlaisia, niin se ei pidä paikkaansa. Silloin, kun hyökätään ihmisoikeutta vastaan, niin kuin tässä tapauksessa, niin siihen loppuu ihmisten tasa-arvoisuus ja meidän täytyy poistaa tällaiset tapahtumat. Kiitoksia ja sitten komission jäsen Jürgen Quinn, olkaa hyvä. Arvoisa, ota mikki vaan. Korkea edustaja äh, on tuominnut tämän hyökkäyksen ja hän on pitänyt tätä hyökkäyksenä perusihmisoikeuksia ja ihmisoikeuksien puolustajia vastaan Pakistanissa. Äh, nyt onneksi Malala toipuu hyvin Birminghamissa ja kuten kaikki muutkin täällä puhuneet, toivomme, että hän toipuisi nopeasti näistä vammoistaan. On todella häiritsevää, että pakistanilainen Taliban tästä hyökkäyksestä vastuullisena on ilmoittanut, että hän, hänet tapetaan uudelleen, jos hän toipuu. Toivomme, että Pakistanin hallitus tekee kaikkensa taatakseen Malalan ja hänen perheensä turvallisuuden ja muiden, jotka ovat joutuneet samanlaisten uhkausten kohteeksi. Hänet tunnetaan hyvin tyttöjen koulutusoikeuden puolustajana. Hän on ollut rohkeasti talibaneja vastaan Svatin laaksossa aina vuodesta 2009 lähtien. Hän on lähtöisin sieltä. Todella ihailemme tämän tytön rohkeutta. Koulutus on yksi EUn prioriteettialueista yhteistyössä Pakistanin kanssa ja erityisesti perus- ja ammatillinen koulutus ovat prioriteetteja. Haluamme taata, että tytöt pääsevät koulutuksen piiriin. Haluamme tehdä työtä Pakistanin kanssa, jotta voitaisiin saada sellainen koulutusjärjestelmä, jossa suvaitsevaisuus vallitsee lasten ja nuorten kysymykset tulevat usein esille EUn ihmisoikeusdialogissa Pakistanin kanssa. Viimeksi helmikuussa juuri yhteinen elimemme ja korkea edustaja ottivat tämän asian esille myöskin Islamibadin kohdistuvassa vierailussa asiasta keskusteltiin ja todella naisten oikeuksia on myöskin turvattava tarvitaan lisää ihmisoikeushankkeita Pakistaniin, ihmiskauppa, on saatava loppumaan. Samoin myöskin lapsen naisiin kohdistuva väkivalta on saatava myöskin oikeus, mahdollisuus saada asiat oikeuteen. Ja pyrimme tekemään yhteistyötä eh, myöskin sellaisten aluetoimijoiden kanssa, joilla on nyt laajat toimivaltuudet näillä alueilla. Mutta meitä huolestuttaa kovasti se, kuinka väkivaltaa edelleen eh, Pakistanissa esi- esiintyy. Meidän suunnitelmiemme pohjana on todella käydä jatkuvaa vuoropuhelua eri osapuolten kanssa, jotta ihmisoikeudet ja oikeusvaltio saataisiin toimiviksi. Haluamme pakistanilaiset mukaan tähän yhteistyöhön ja toivon mukaan tulevien vuosien aikana yhteistyötä voidaan aloittaa. Pakistanin demokraattisten instituutien ja kansalaisyhteiskunnan tukemisen täytyy olla tämän asian ytimessä. 9. marraskuuta tapahtuu tapahtumat todella ovat nyt johtaneet voimakkaisiin reaktoihin. Pääministeri muun muassa sanoi, että tällä tavalla ei lapsia ja nuoria saa kohdella ja hän todella myöskin nousi näitä ääriaineksia vastaan. Meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta tällä tavalla tehdyt rikokset saadaan loppumaan. Kiitokset. Kiitoksia komission jäsenen. Meillä on seitsemän päätösasemaesitystä ja niistä äänestetään hetken kuluttua. Sitten siirrymme Kambodjan tilanteeseen. Ja Gomez saa ensin minuutin puheenvuoron, olkaa hyvä.